käräjäoikeuden edessä. Sitten S- ja D-ryhmästä olen saanut listan nimityksistä valiokuntiin. Tämä lista on nähtävillä ja se merkitään pöytäkirjaan. Ja kyseessä on Sofokleus ja Sofokli Sofokleus yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan valiokuntaan sekä ulkoasian valiokuntaan. Ensimmäinen mietintö on edustaja Bentsenin mietintö. Onko tämä työjärjestyskysymys? Eh, er Kiitoksia. 11 vuotta sitten islamistiset terroristit hyökkäsivät vapautta, vapaata maailmaa vastaan. Ja minä haluaisin nyt, että pitäisimme hiljaisen minuutin, jotta kunnioittaisimme tuon kyseisen iskun 3000 uhria. I thank you for that. It is not on our... Kiitos. Se ei ole esityslistalla, mutta olisi varmaan sopivaa nyt nousta seisomaan ja muistaa 911 uhreja. Right. Hyvä.